Muutamia ilmoitusasioita haluaisin kertoa parlamentille, että tämän kokouksen alusta ei ole äh, esitetty mitään ongelmaa 13 ja 18 luvuista, jotka tulevat perussopimusvaliokunnalta ja ilmoitettu eilen täysistunnon aluksi 22. kesäkuuta 2011. Eli sen vuoksi tämä tulkinta katsotaan hyväksytyksi ja se lisätään sovelialla tavalla työjärjestykseen. Edustaja Hänen. Thank you, Madam Deputy. Kiitoksia, hyvä varapuhemies. Jatkammeko me äänestysselityksin ja jatkammekin, koska se on ohjeessa taattu meille.